Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan kokous. Aloitamme heti äänestyksestä, joten onko kaikilla äänestysluettelo tai äänestyskortti? Esityslistan kohta 11, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. Valmistelija Sandra Kalniete. Haluaako Sandra käyttää puheenvuoron? Aivan lyhyesti kiittäisin vain kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet rakentamassa tätä lausuntoa ja me olemme valmistelleet hyvän lausuntoon. Luonnoksessa on tasapainoinen. Meillä oli yli sata tarkistusta. Eiköhän äänestetä. Kiitos. Molto bene, grazie Sandra. Hyvä, kiitos Sandra. Aloitetaan Laittakaa äänestyskortit valmiiksi. Äänestys alkaa artiklasta 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Avaanäänestyksen artiklasta 16. Varapuheenjohtaja Pastanko kysyy, sopiiko kaikille, että äänestämme yhdessä useammasta muut tarkistuksesta kerrallaan? Voimmeko toimia näin? Haluatko joku äänestää eri tavalla eri kohdista? Meidän kohdallamme. Me voimme kyllä äänestää 26 asti ryhmänä, jos te haluatte. No, pues, pues entonces nada. No sitten ei yhtään mitään, yksi kerrallaan sitten. Eli äänestämme sitten eh, kättä nostamalla. Anteeksi puheenjohtaja, voinko käyttää puheenvuoron? Ole hyvä. Jos eh, meidän puolueryhmämme äänestää myönteisesti kaikista ja joku toinen äänestää kielteisesti, niin äänestetään ensin näistä ähm, ristiriitaisista kohdista ja sitten muista äänestämme ryhmänä, niin sitten saamme äänestyksen parissa minuutissa hoidettua. Eli äänestämme kättä nostamalla. Tarkistus 16. Kuka vastustaa? Hyväksytty. Kolme esittelijältä. Kuka puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 Karonilta puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kaksi 25, 24 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 29 puolesta vastaan. Sanoisin, että se on hyväksytty. Meidän täytyy tarkistaa. Tarkistamme siis tarkistuksen 29 äänestys alkaa. Tarkistuksesta 29. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Kolmekymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta tyhjää vastaan 39 puolesta tyhjää, hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 42 puolesta Käsi ylös tyhjä vastaan. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan Ehkä meidän täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistamme tarkistuksen 45 äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 tämäkin on hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin äänemistöllä, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 58 Silvestris puolesta vastaan hyväksytty. Eli Silvestrin tarkistus hyväksytty. Sitten katsotaan johdatosan kappaleet. Voimmeko äänestää näistä ryhmänä? Ei, ilmeisesti ei. Eli tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 6 puolesta vastaan, tarkistetaan. Tämä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta va- vastaan. Kuka vastustaa? tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, vastaan, eli hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan e, tyhjää hyväksytty, kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus yksitoista Anteeksi, mm, tarkistus 11 äänestämme. Ovat kaikki äänestäneet tarkistuksesta 11. Se on hylätty. Sitten tarkistus 12. Brit, haluatko käyttää puheenvuoron? Eli jatkamme siis tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 viimeinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin. Ja nyt äänestämme koko lausunnosta. Näin muutettuna se täytyy tehdä sähköisesti. Äänestys alkaa koko lausunnosta. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Lausunto on hyväksytty. Onneksi olkoon Samira. Ja nyt sitten nopeasti kohta 12. Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 täytäntöpano koskeva erityisohjelma ja valmistelija edelleen Sandra Galniete. Jos kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, niin voimme äänestää suoraan. Äänestämme suullisesti tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Meidän täytyy äänestää sähköisesti tästä. Äänestys alkaa tarkistuksesta kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on nippanappa hyväksytty. No niin, sitten kuka on tarkistuksen 9 puolesta vastaan? Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 9. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Epäilemättä hyväksytty. Sitten tarkistus 10 puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Se on hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan. Nostakaa kädet kunnolla ylös. Tyhjää. Hyväksytty. 18 ja 19 yhdessä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 22. 22 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ei, meidän täytyy tarkistaa. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Katsotaan, onko se hylätty. Kyllä se on hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 21 puolesta. Puo- vastaan. Täytyy tarkistaa. Meidän täytyy tarkistaa. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet tarkistuksessa 21? Se on hylätty. 23 puolesta. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se on hylätty siis. Ei hyväksytty, hylätty. 24 puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 25. Puolesta vastaan. Hylätty, sanoisin. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 36 puolesta puol- tyhjää, hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää ja vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta Kuka vastustaa? Eivät äänet näytä riittävän. Se on siis hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosan kappaleen tarkistukset, tarkistus kolme, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, neljä, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, viisi, puolesta vastaan tyhjää, sanoisin, että se on hylätty. Kyllä se oli selvästi hyvä, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Votazione aperta. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyvä, onneksi olkoon Sandra E adesso andiamo al punto 3. Nyt siirrymme kohtaan 13. Siellä on tärkeitä uutisia koskien maataloustuotteisiin sovellettavia laatujärjestelmiä. Esittelijä Iratski Garcia Perez ja siellä on kolmikantakokouksen tulosten esittely. Eli tämä koskee siis laatujärjestelmiä, joita sovelletaan maatalousjärjestelmiin ja myöskin markkinointijärjestelmiä. Näitä on käsitelty siis samassa paketissa, koska sama esittelijä on käsitellyt molempia asioita, joten mekin keskustelemme näistä molemmista yhdessä. Kolmikantaneuvottelut pidettiin 21. kesäkuuta ja neuvottelujen myötä saatiin kompromissisopimus aikaisesti neuvoston kanssa Maatalouden erityiskomitea hyväksyi 25. kesäkuuta konsolidoidun version asetuksesta, joka on jaettu kaikille. Meidän tarkoituksenamme on nyt täysistunnossa syyskuussa esitellä laatujärjestelmää koskeva mietintö. Nyt haluaisin kysyä Irasilta, haluaisiko hän kertoa näistä molemmista paketeista. Ole hyvä. Sí, muy brevemente. Ihan lyhyesti haluan kertoa, että uskon, että noin vuoden neuvotteluiden ja trilogien jälkeen tästä laatujärjestelmäasetuksesta. Tämä on ollut tällainen harjoitus, jossa parlamentilla on ollut rooli, oma roolinsa Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja mielestäni tämä on ollut selkeä merkki siitä, että neuvoston ja komission pitää ottaa huomioon se, että parlamentti tällä hetkellä on merkittävä. Se pitää ottaa huomioon työssä tai pitää meidän valiokuntamme tekemä työ ottaa huomioon myös. Haluan sanoa, että voimme olla aika tyytyväisiä tähän tulokseen kaikessa tästä työstä, vaikkakin on totta, että mahdollisesti yksi olennaisista kysymyksistä, joista neuvoteltiin parlamentin puolella ja tämä koski volyymien valvontaa tuottajajärjestöissä, ja tätä ei lopulta voitu ottaa mukaan ollenkaan. Haluan vielä korostaa, että on julkilausuma tullut neuvostosta, ja siinä viitataan tähän kysymykseen, ja viitataan tuottajajärjestöjen rooliin, neuvosto piti tätä esittämään parlamentin kantana ja kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Tästä pitää tehdä tällainen kysymys, joka otetaan huomioon, joten ainakin tämä näkyy, asia näkyy tässä poliittisessa julkilausumassa, vaikkakaan se ei ole, tilanne ei ole sellainen, mitä alun perin parlamentissa toivoimme. Mitä tulee sitten muihin kysymyksiin, mielestäni olemme onnistuneet vahvistamaan tätä tekstiä ja tässä käsitellään kaikkia kysymyksiä menettelytapoihin, siihen, miten yksinkertaistetaan laatujärjestelmiä, vahvistetaan tuottajajärjestöryhmien roolia. Nämä ovat kysymyksiä, tärkeitä kysymyksiä meille, samoin se, miten otetaan huomioon nämä vuoristotuotteet. Euroopan parlamentti aikaisemmissa mietinnöissä, mietinnöissä oli antanut kantansa tästä aiheesta. Ja mitä tulee sitten suoraan myyntiin, suoraan myyntiin, Täällä on myös maininta siitä, missä me pyydämme, maininta, jossa pyydämme komissiota laatimaan tutkimuksen aiheesta, mukaan lukien myös mahdolliset laatumerkinnät, jotka liitetään sa- saarien tuotteeseen niin edelleen. Sitten taatut alueelliset perinteiset tuotteet. Uskon, että tässä brittikollegat ja Itä, Itä-Euroopan maat ovat tyytyväisiä, koska lopultakin onnistumme vahvistamaan kompromisseja, jonka jo saimme aikaan tässä valiokunnassa aikaisemmin, joten tilanne jää samalle tasolle kuin aikaisemmin. Ja sitten vielä muita menettelytapakysymyksiä, ne ovat myös siinä muodossa kuin parlamentti alun perin halusi. Haluan kiittää teknisestä tuesta, jota komissio on antanut, ja haluan kiittää yhteistyöstä kaikkia poliittisia ryhmiä tämän työn aikana. Olemme tehneet hyvin yhdessä päätöksiä, on otettu huomioon eri kollegojen mielipiteet ja asiassa on edetty hyvin ja haluan vielä lopuksi kiittää valiokunnan sihteeristöä. Tämä on aivan korvaamatonta apua. Ja näin olemme voineet viedä tämän työn loppuun, joka on varsin pitkä, mutta saimme kuitenkin sellaisia tuloksia, joita tuottajat toivoivatkin laatujärjestelmiltä, mistä me olemme toimineet vastuullisesti ja toivon, että syyskuussa sitten voimme jatkaa tämän työn pohjalta. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella esittelijä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Emme saaneet 100 prosenttista tulosta, mutta saimme 90 prosenttia aikaiseksi. Haluaisin painottaa, että ne asiat, joissa emme onnistuneet, esimerkiksi eh, tämä laajentaminen, niin kuitenkin yhteisten markkinajärjestelyjen kohdalla me jatkamme taisteluamme tässä asiassa. On kuitenkin merkittävää se, että kuinka suuria muutoksia saimme tähän kuitenkin aikaiseksi, jos otetaan huomioon komission ehdotus ja sitten lopullinen teksti, joka teillä on tässä edessänne, niin ne ovat aika erilaisia. Tämä on on erityisesti meidän parlamenttimme, meidän valiokuntamme ja meidän esittelijämme ansiosta. Smith, anteeksi, esittelijä haluaa vielä puhua. Ole hyvä. Solo resaltar una cosa que se me... Vielä yksi asia, jonka unohdin. Minun piti kertoa teille tästä, että syyskuussa me äänestämme pelkästään laatujärjestelmistä. Te olette saaneet jo tietoa siitä, että Ähm, mm, kauppakysymykset jäävät äh, toiseen vaiheeseen, siis näitä markkinointi- tai kaupan edistämisjuttuja ei ole ollenkaan mukaan siinä vaiheessa. To Schmidt. Aivan oikein. Ja nyt Smith. President, thank you. I, I was wondering whether... Puheenjohtaja, mietin, että pitäisikö minun olla äkäinen tässä tässä tuota, valiokunnassa, mutta täällä on ihan riittävästi äkäisyyttä brittien keskuudessa. Onnittelen kuitenkin tästä paketista. Tämä ei, tämä ei ollut mikään helppo homma. Hän teki hyvää työtä yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kanssa ja, ja kiitos kuuluu myös sihteeristölle tässä vaikeassa paketissa tietenkään tässä ei ole sataprosenttisesti sitä, mitä me halusimme tai mitä me emme halunnut. Niin täytyy olla realistinen sen suhteen, mitä saatiin aikaan. Ja se ajatus, että me onnistuimme vakuuttamaan neuvostot olemaan tekemättä mitään, jota se ei halunnut. Jota se ei halunnut. Siis näinhän ei ole suinkaan asia laita. Me onnistuimme saamaan muutaman asian tuottajien ja kansallisten kannalta, mutta emme päässeet lähellekään niitä tavoitteita, joita me asetimme itsellemme valiokunnassa. Ja täällä on monia asioita, kuten tämä paikallinen viljely, suora myynti, olisimme halunneet tehdä aikaisemmin, mutta se ei, siitä ei, siihen ei päässyt. Sitten hallinnosta emme saaneet aikaa mitään, ja poliitikkoina me itse, itse tiedämme, minkälainen arvoinen poliittisilla lausumilla on siinä me pärjäsimme todella huonosti ja kun me pääsemme eteenpäin, niin pelkäänpä, että tämä, tässä tulee aika arvoton lausuma. Politiikka on tietenkin mahdollisuuksien taitoa ja, ja politiikassa joskus sanellaan, niin silloin meidän täytyy ryhtyä, mutta me emme saa huijata itseämme, se on tärkeää. Ja kun katsomme tämä merkittävää artiklaa Agri-Euroopasta, josta puheenjohtaja itsekin totesi, että, että tämä Tämä on osoitus yhteispäätösmenettelyn lisäarvosta ja jo tulevasta yhteen, tulevan yhteistyön kannalta. En oikein tiedä, onko näin. Minusta on tärkeää, että olemme realisteja ja meillä tulee olemaan aikamoinen, äh, aikamoinen homma neuvoston kanssa tulevina aikoina suuremmistakin asioista kuin tästä. Ja jos tämä asettaa äh, äh, ennakkotapauksena, että miten helposti me pääsemme kompromissiin, niin se on aika huolestuttavaa. Minun ryhmäni ei hyväksy kaikkia näitä kompromisseja. Me tulemme esittämään vielä lisätarkistuksia tässä keskustelussa. Niin Kiitos Mit. No, minä haluaisin ihan myönteisessä mielessä painottaa yhtä asiaa. Olen toki samaa mieltä Smithin kanssa, mutta ottakaa huomioon yksi säädös, josta seuraava puhujakin kertoo, eli, mm, eli vuoristaloiden tuotteet sekä sitten jäsenvaltioiden velvoite vetää markkinoilta tuotteet, jotka, joissa loukataan tuotemerkitten tuotenimiä. Nämä ovat tärkeitä kohtia. Nyt Orfman, ole hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti halusin kiittää Iracea työstä. Näinä kuukausina olemme tehneet hyvää yhteistyötä, olemme löytäneet parlamentin kannan, mikä sitten auttoi monissa asioissa. Ja monissa asioissa me onnistuimme, eli tästä näkökulmasta minä kertoisin vihreiden kannan töiden aikana. Emme ehkä tällä samalla tavalla toimineet, mutta toivon, että äänestyksessä pystymme kuitenkin, kaikki pystyvät unohtamaan vanhat kaunat tuotantoohjelmien osalta. Teimme pienen askelen eteenpäin, mutta se oli kyllä todella pieni ja nyt toivon, että Michel Danterin mietinnössä onnistumme etenemään enemmän ja pystymme vakuuttamaan neuvoston siitä, että tämä ohjelma on tuottajien kannalta erittäin tärkeä. Tämä on mielestäni ehkä ainoa suuri asia, joka jäi saavuttamatta ja minun poliittinen kantoni on se, että tässä olisi pitänyt onnistua. Kiitoksia Herbert ja Smith pyysi uudelleen puheenvuoroa sitten sen jälkeen Thanks, I, I will be brief, but I couldn't allow that to... Lyhyesti en kuitenkaan voi olla kommentoimatta. Minun ryhmäni on aivan johdonmukainen näissä neuvottelussa kannoissaan. Ehkä herranilla on kanta. Jos silloin hyppelee ylö, sinne ja tänne, niin se huomataan ehkä enemmän, mutta me emme ole kuitenkaan olet toi, vaihtaneet linjaamme, joten tämä ei ole mitään uutta tänäänkään. Kiitos Mit, Britta Reimes sitten annankin puheenvuoron myös komissiodustajalle. Niin, minä haluan kiittää esittelijää. Hän on todellakin tehnyt kunnianhimoista ahkeraa työtä. Se ei ollut aina suinkaan yksinkertaista. Aika usein olimme lähellä äh, keskeyttämistä, sekin täytyy sanoa, että se oli todellakin vaikea rupeamaan. Hän todellakin äh, pärjäsi siinä hyvin. Hän teki äh, väsymätöntä työtä päästäkseen eteenpäin. Ja me tulemme sitten kannattamaan tämän trilogituloksen hyväksymistä. Minusta on myös hyvä, että tämä markkinointi uudistuksesta neuvotellaan maatalousuudistuksen yhteydessä, koska se ja tässä se voidaan todellakin tämä asia saada kokonaisuudessaan järjestykseen. Kiitoksia Brita. Ja sitten, sitten Janus Pleva, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komissio suhtautuu myönteisesti kompromissiin, joka saatiin kolmikantaneuvottelussa kesäkuussa aikaiseksi ja sitten myöskin 25. kesäkuuta hyväksyttyyn sopimukseen. Esittelijällä oli erinomainen rooli töiden aikana ja myöskin varjoesittelijöiden työ oli hyvää neuvoston kanssa. Minä haluaisin myöskin tunnustaa, kuinka suurta työtä avustajat ja sihteeristö ovat tehneet. Tämä teksti, joka meillä on edessämme, on mielestäni hyvin tasapainoinen ja tyydyttävä kompromissi. Me voimme sanoa, että tuleva asetus laatujärjestelmistä, se vahvistaa ja yksinkertaistaa laatujärjestelmää Euroopassa. Valiokunnan pyynnöt on otettu huomioon erityisesti valvontasääntöjen osalta, joita on yksinkertaistettu yksinkertaistettuja myöskin merkinnöistä tulee pakollisia ja monet muutkin pyynnöt on otettu huomioon. Erikoistuotteiden ja laatujärjestelmä se on myös suojattu ja yksinkertaisempi menettely otetaan käyttöön tällä hetkellä rekisteröityjen tuotenimien kohdalla – vaihtoehtoiset tai valinnaiset laatujärjestelmät vuoristoalueiden tuotteiden kohdalla. Se otettiin huomioon valiokunnan pyynnöstä. Lopuksi haluaisin vielä painottaa sopimusta, joka saatiin aikaiseksi laatupaketin linja tai sopeuttamisen osalta Tämä koherenssi laatujärjestelmä varmasti palvelee paremmin tuottajien moninaisuutta, tuotteiden ja kuluttajien moninaisuutta Euroopassa. Lopuksi haluaisin vahvistaa, että komissio tukee tätä poliittista sopimusta ja toivon, että valiokunta ja parlamentti myöskin sen hyväksyy. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia. Pleva. Ja nyt Irache, haluatko vielä lopuksi sanoa jotain? No, simplemente Vielä toista kiitokseni. Kunnioitan kovasti kaikkien ryhmien kantoja ja toivon, että syyskuussa voimme viedä loppuun tämän aiheen. Hyvä, kiitoksia Rase. Ja nyt voimme sitten siirtyä kohtaan 15. Siellä on myöskin hyviä uutisia koskien neuvoston asetus, asetuksen muuttamista tukijärjestelmää tilatukijärjestelmän ja viiniviljelijöille myönnettävän tuen osalta. Dorfman esittelijänä tässäkin on käyty kolmikantaneuvottelut neljäs eh, heinäkuuta viime vuonna Strasbourgissa. Kolmikantakokous meni oikein hyvin ja siinä päädyttiin sopimukseen ja kaikki meidän hyväksymämme tarkistukset hyväksyttiin. Eli nyt Herbert Dorfman, ole hyvä. Grazie Presidente. Ja. Kiitos puheenjohtaja. Tatsu. On todellakin niin, että, että tämä mietintö on nyt ensimmäinen mietintö tässä maatalousuudistuksen paketissa. Tässä on kyse muutoksista kansallisissa paketeissa, jotka koskevat viinin markkinointia tai viinimarkkinoita. Aluksi haluan esittelijänä esittää ne niin kiitoksen niille, jotka viime kuukausina ovat olleet rakentamassa tätä mietintöä, erityisesti varjoesittelijöitä haluan tässä kiittää ja myös valiokunnan sihteeristöä. Meillä valiokunnassa äänestyksessä komission ehdotus muuttui muutamissa kohdissa ennen kaikkea se päätös siitä, Onko kansallinen paketti suorien tukien maksua varten käytössä ensimmäisessä pilarissa? Jaetaanko se, sit, vai jaetaanko se kahden vuoden jaksolle sen sijaan, kun alun perin olisi pitänyt tehdä päätös välittömästi, jolloin olisimme rakentaneet tavallaan välivuoden, jolloin jäsenvaltiot olisivat sitten yhden vuoden aikana tehneet tämän päätöksen, niin sitten 2013 olisi päätös ollut lopullinen. Tässä tämä olisi ollut parempi sisääntulojakso, sisäänajojakso ja osa tätä maatalousuudistuksen täytäntöönpanemista. Meillä oli viime keskiviikkona kolmikantaneuvottelu neuvoston ja komission kanssa – siellä käytännössä kaikki tarkistukset, joita me täällä parlamentissa olemme tehneet, neuvosto, neuvosto ja komissio hyväksi äh, ne pienillä kielellisillä täsmennyksillä, jotka merkitsevät juridista äh, konseptin parantamista. Mutta siis juridinen äh, sisältö on pysynyt juuri sellaisena, mitä me päätimme täällä valiokunnassa. Yksi, yhdellä poikkeuksella Nimittäin se koski tarkistusta, jonka kollega Lulling esitti, ja siinä oli kysymys siitä, että tämä raha tulee, tämä kansallisista paketeista tulevista rahaa, niin se ei saa vaikuttaa väsevaltioiden keskinäiseen allokointiin Kyllä komissio se selvästi selvitti, että näin ei tule olemaan, koska rahojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken tapahtuu ennen kuin päätös tehdään jäsenvaltiossa viinipuditista. Viinibudjetti tulee joka tapauksessa osaksi valtioiden tukipakettia. Ja Tämä tapahtuu joka tapauksessa sen jälkeen, kun tämä allokointi on tehty rahojen osalta Euroopan tasolla. Ja siinä mielessä raha, raha ei voida ottaa osaksi konvergenssia kansallisista paketeista. Joka tapauksessa pöytäkir, tämän trilogin pöytäkirjaan lisättiin vastaava selvitys komissiolta, jossa tämä menettely vielä kerran kuvattiin. Ja näin ollen voitiin varmistaa se, että tämä tarkistus oli oikeastaan tässä muodossa tarpeeton, koska tämä raha ei ole, osa ei voi teknisesti olla osa konvergenssia. Muilta osin saimme päätöksen tehtyä ja toivottavasti syyskuun syksyn äänestyksessä tämä menee läpi niin, että sitten ensimmäisessä käsittelyssä niin neuvostossa kuin parlamentissakin tämä kanta voittaa. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia, Herbert. Eli kaksi kolmikantaneuvottelua on saatu päätökseen onnistuneesti, jos kollegat eivät halua käyttää puheenvuoroa ja komission edustaja ei ole paikalla, niin voimme siis päättää tämän kohdan 15 käsittelyn. Nyt sitten Meillä on reilun puolen tunnin tauko, 40 minuutin tauko. Kello 11 tänne tulee sitten Kyproksen eh, ministeri Sofoklis Aletraris kertomaan Kyproksen puheenjohtajavaltion ohjelmasta. Eli kello 11. Viittava 11 takaisin. Johnny,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

Iniziamo. Aloitetaan toivottamalla lämpimästi tervetulleeksi uusi puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja valtio ja ministeri Sofoklis Aletraris, joka esittelee tänään puheenjohtajavaltio Kyproksen ohjelman – puheenjohtajakautenne tapahtuu tärkeään aikaan, erityisesti Euroopan maatalouspolitiikan kannalta nyt, kun maataloutta uudistetaan. Tällä hetkellä kantaa ollaan vain valmistelemassa neuvoston neuvotteluja varten. Ja kuten tiedätte, tarkistusten jättöaika on 13. heinäkuuta. Tähän saakka olemme saaneet jo yli 1100 tarkistusta. Joten meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, vaihtaa tietoja ja ymmärtää paremmin neuvoston yhteisiä kantoja ja meidän valiokuntamme kantoja, jotta voimme helpottaa tulevia neuvotteluja. Totta kai, arvoisa Sofoklis, tämä käsittelyssä on muitakin tärkeitä asioita, joista varmasti puhutte. Meillä on ollut hyvä alku Kyproksen puheenjohtajavaltion kanssa viime vuonna. Keskustelimme 4. heinäkuuta kolmikanta neuvottelussa esimerkiksi näistä suorista maksuista ja, ja viininviljelijöiden vaikeuksista. Minulla on ilo antaa puheenvuoro hänelle ja haluan vielä toivottaa hänet valiokunnan nimissä tervetulleeksi ja kaikkia hyvää puheenjohtajakaudelle. Olkaa hyvä. Kirje Proedre, aksiotima μέλη του Κοινοβουλίου, Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, vetäiset ja herrat, on suuri kunnia ja tuottaa tyydytystä minulle saada puhua teille tänään neuvoston prioriteeteista maatalousasioissa tulevana kuutena kuukautena. Kyproksen puheenjohtajakausi. Kypros ottaa puheenjohtajana maana erilaisista yhteistyötä meidän kahden toimielimemme välillä siinä, joka on jo tapahtunut myönteisessä hengessä, joka on näkynyt edellisen kuuden kuukauden aikana, kun Tanska oli puheenjohtajamaana. Puheenjohtaja viime vuoden lokakuusta lähtien keskustelut komission ehdotuksesta uudistusta, yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Eh, sehän käynnistyi komissaari Kolosin toimesta. Tämä on ollut eh, perustavoitteena, peruskohteena näissä keskusteluissa parlamentin ja neuvoston välillä. Me olemme nyt sellaisen haasteen edessä, joka tämä uudistus meille asettaa yhteisessä maatalouspolitiikassa, että meidän täytyy pystyä käsittelemään adekvaatista, adekvaatilla tavalla niitä asioita, jotka kohtaavat Euroopan tuottajia, kansalaisia ja veronmaksajia. Neuvosto ja parlamentti ovat nyt edenneet kantojensa muodostamisessa suhteessa maatalouspolitiikan uudistamispakettiin. Neuvostossa me olemme päässeet merkittävän askeleen eteenpäin edistysraportissa, joka, jonka Tanska puheenjohtajamaana esitteli kesäkuussa, sen kesäkuun puolivälissä. Parlamentissahan te olette myös menneet merkittävästi eteenpäin tämän mietintöluonnoksenne osalta ja teidän esittelijänne parlamentissa, parlamentissa herra Kapula Santos ja Donta ja Latie. Me olemme edelleenkin seuraava edelleenkin kiinnostuneena sitä, miten teidän valiokunnassanne jatketaan tätä työtä ja odotammekin lopullista mietintöä sitten myöhemmin tämän vuoden mittaan. Neuvostossa Kypros puheenjohtajamaana on jo toiminut ja se on määrinnetty aikataulun näille keskustelulle eri tasoilla. Tämä perustaa Tanskan antamaan edistysraporttiin ja tältä pohjalta me jatkamme työtämme ja pyrimme selventämään neuvoston linjaa näissä kysymyksissä, jotka ovat vielä jääneet auki. Olemme valmistelleet paljon korkealaatuista työtä, mutta edelleenkin on kiviä käännettävänä. Ministereiden tasolla Ensi viikolla neuvostossa meillä on alustava poliittinen keskustelu eh, asioista, jotka koskevat eh, maaseudun kehitystä ja, yhteen, ja markkinoiden ja markkinajärjestelyjä. Niin ikään olemme aikatauluttaneet lisäkeskusteluja tulevia neuvoston kokouksia varten. Ja tarkoituksena tässä kaikessa on varmistaa se, että no, marraskuun neuvoston kokouksessa meillä olisi osittainen yhteinen linjaus, joka sit, jossa sitten voitaisiin pohjustaa neljää asetusluonnosta neuvoston tasolla. Tämä tulee sitten mahdollistamaan keskusteluja, keskustelujen käyntiä sellaisissa asioissa, jotka liittyvät itse uudistukseen, myöhemmin, myöhemmin monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joista keskustellaan huippukokouksessa. Ja me odotammekin, että Eurooppa-neuvosto sitten kokouksessaan joulukuussa pystyy pääsemään merkittävällä tavalla eteenpäin tässä, tässä asiassa. Puheenjohtaja, naiset ja herrat, yhteistyömme teidän valiokuntanne kanssa ei olisi voinut käynnistyä paremmassa vaiheessa. Nyt kun ajatellaan asetusta, joka koskee tukea viininviljelijöille, me olemme pystyneet pääsemään sopuun kolmikantaneuvotteluissamme 4. heinäkuuta Strasbourgissa. Oikeastaan nyt Kypros, odot, Kypros puheenjohtajamaana odottaa Euroopan parlamentin täysistunnon päätöksiä, jotta pääsisimme, pääsisimme sitten sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä tästä 10-13. syyskuuta ja nyt kun puhutaan äh, näistä väliaikaisista asetuksesta, niin täysistuntohan oli jo linjannut kantansa ensimmäiseen käsittelyyn viime viikon täysistunnossa. Ja koska tämä erinomainen yhteistyö kummankin asetuksen osalta äh, viininviljelijöiden ja äh, suorien maksujen väliaikaisjärjestelyn osalta kummassakin tapauksessa on todennäköistä, että pystymme ne pystytään saattamaan voimaan ensimmäinen tammikuuta 2013 ja näin ollen aikataulu pitäisi kutinsa. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ei voi olla mahdollista erillisenä ratkaisuna. Ainakaan tehokkaalla ja kilpailukykyisellä tavalla, joka näkyisi Euroopan maataloudessa ja tämä on erittäin tärkeää, jotta pystymme vastaamaan äh, elintarviketuotannon vaatimuksiin niin Euroopan tasolla kuin globaalillakin tasolla, jossa me niin ikään äh, edellytämme yhteistä ja äh, rakentavaa ratkaisua siihen ongelmaan, joka liittyy elintarviketurvallisuuteen kansainvälisellä tasolla. Siinä mielessä elintarvikestandardit ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisten kannalta, koska siinä tarkoituksena on taata elintarvikkeiden turvallisuus ja myös hyvät käytänteet eh, elintarvikekaupassa. Elintarvikestandardit ovat suoraan yhteydessä kansainväliseen elintarvikekauppaan ja näin ollen niillä on merkittävä vaikutus kauppaan, kaupankäyntiin Euroopan unionin kannalta nyt. Tanska omalla puheenjohtajakaudellaan teki erinomaista työtä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tänä vuonna suhteessa kansainvälisiin standardeihin. Ja se onnistui lisäämään EUn vaikutusvaltaa näissä kysymyksissä. Neuvostolla on rajalliset resurssit ja Kypros on pyytänyt apua Tanskalta ja Tanska on suostunut jatkamaan työtä tämän vuoden toisen jälkipuoliskon aikana. Olen vakuuttunut siitä, että tanskalainen, tanskalaisryhmä jatkaa Euroopan unionin etujen ajamista ja varmistaa sen, että korkean tason elintarviketuotanto toteutuu Euroopan, tai jatkuu Euroopan unionissa. Meillä on tärkeä horisontaalinen asia edessämme, joka liittyy Lissabonin sopimuksen sopeuttamiseen tai sopeutumiseen Lissabonin sopimukseen. Tällä tarkoitan sitä, että tutkitaan uudelleen ja tarkistetaan komission ehdotusta, joka koskee eron tekemistä yhtäältä eh, perussäädöksiin ja sitten delegoituihin säädöksiin ja kolmanneksi täytäntöönpanosäädöksiin. Äskettäin meidän toimielimme aloittivat epävirallisella tasolla kolmikantaneuvottelut erilais, eri asioista. Tämä sisältää myös äh, äh, syrjäseudut, äh, pienet saariseudut ja luomumaatalouden, luomuviljelyn. Meidän 20 kuukauden kokemuksemme mahdollistaa sen, että meidän toimielimillämme on nyt selkeä näppituntuma, selkeä käsitys näistä, äh, tästä tärkeistä instituutioista asioista. Äh, niin kuin tiedätte, neuvosto kiinnitti erittäin suurta huomiota yhtenäisen, yhtenäisten täytäntöpanostandardien luomiselle kaikkien säädösten osalla, jotka liittyvät unionin lainsäädäntöön. Ja nyt sitten syrjäseuduista siitä, mistä käytiin kolmikantaneuvottelut Tanskan puheenjohtajakaudella. Ja siinä, siinä aikana Euroopan parlamentti ja neuvosto onnistuivat pääsemään selkeämmille kannoille näistä pöydällä olevista asioista. Kuitenkin tämän kolmikantaneuvottelun jälkeen ei ollut mahdollista saada ete, aikaan eteenpäin menoa, koska neuvoston tasolla – me jatkamme ponnisteluja näiden asioiden tiimoilta, jotta saisimme tämän mahdollisimman pikaisesti päätökseen meidän puheenjohtajakautemme aikana. Ja rinnan tämän kanssa käydään keskusteluja näistä pienistä saarialueista ja sitten luomuviljelystä. Ja tässä tunnustan sen työn, jota Tanskan pohjattakaudella on tehnyt näissä asioissa. Minun edeltäjäni selvitti yhdessä Euroopan parlamentin kanssa kolmen epävirallisen trilogin yhteydessä mahdollisia ratkaisumalleja yhteisen kompromissin osalta ensimmäisessä käsittelyssä. Huolimatta siitä, että lähes kaikki asiat on saatu ratkaistua, on edelleenkin merkittäviä mielipideeroja, jotka esittävät, erottavat nämä kaksi toimintaa toisistaan suhteessa kahteen artiklaan kuitenkin tässä vaiheessa, huolimatta siitä, että Tanska puheenjohtajakaudellaan on saanut eteenpäin kompromissiratkaisuja, niin valitettavasti ei ollut mahdollista saada Euroopan parlamenttia hyväksymään tätä tarjousta ensimmäisessä käsittelyssä. 18 kuukautta on kulunut siitä, kun tämä ehdotus tuli komissiosta. Ja nyt meidän täytyy tarkastella rehellisellä ja avoimella yhteisellä tavalla sitä mahdollisuutta, miten saadaan tätä asiaa eteenpäin. Voin vakuuttaa teille, että Kypros puheenjohtajamaana on täydellä sydämellään sitoutunut saamaan äh, merkittävää eteenpäin menoa aikaan kaikissa näissä paketeissa, jotka liittyvät äh, äh, tähän sopeutustyöhön Euroopan parlamentissakin. Meidän täytyy onnistua tuloksissa näiden pakettien osalta, jotta ne saataisiin pantua täytäntöön. Mitä taas tulee markkinointistandardeihin, niin kuin tietänette, meidän kantamme on selvä suhteessa lähes kaikkiin esitettyihin huolenaiheisiin. No, tämä ehdotus, jonka mukaan peruutettaisiin yleiset markkinointistandardit, niin siinä on, on kaksi avoinna olevaa aukea asioita, jotka koskivat yhtäältä tiettyjen markkinointistandardien soveltamisalaa ja myös pakollista notifikaatiota maataloustuotteiden alkuperästä. Me jatkamme edelleen työn tekemistä näiden osalta. Tämä koskee myös myyntien tarkastusta ja valvontaa. Meistä tämä on tärkeä asia Euroopan parlamentin kannalta. Me ymmärrämme sen, me tulemme tutkimaan näitä asioita niissä neuvotteluissa, jotka, joita käydään yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Sitten maatalous. Tämä on tärkeä elementti, jotta voitaisiin varmistaa maataloustuotteiden, maataloussektorin ja elintarviketuotannon kilpailukyky Euroopan unionissa. Ja on tärkeää myös päästä onnistu, maatalouspolitiikan uudistamisessa hyviin tuloksiin. Ja tässä suhteessa puheenjohtajamaa täysin tukee uudistusprosessia tukipolitiikan osalta, joka esiteltiin viime vuoden heinäkuussa. Tämä menettelytapa menettely on tällä hetkellä toisessa vaiheessaan sen jälkeen, kuin, kun komissio 13. maaliskuuta 2012 julkaisi tiedonannon tästä maatalous, maatalouspolitiikan tukemisesta. Keskustelut jatkuvat siitä, kun tämä tiedonanto julkistettiin, ja me odotammekin lainsäädäntötoimia, joita komissio sitten tulee esittämään tämän vuoden loppuun mennessä. Sitten e, e, eläinten terveys ja e, tuotanto ja eläimistä perä, peräisin olevat elintarvikkeet. Komissiohan tulee esittämään huomattavia lainsäädäntöhankkeita myös Kyproksen puheenjohtajakaudella. Ensimmäinen näistä tulee olemaan ehdotus jolla tarkastellaan uudelleen lainsäädäntöä koko Euroopan unionin alueella, alueella. Tämä on tällä hetkellä aika sirpaloitunut 11 eri neuvoston säädökseen, ja ne eroavat toisistaan aika huomattavalla tavalla. Ja lopulliset ponnistelut komission tasolla tulevat etsimään parannusta tähän johdonmukaisuuteen, jotta voitaisiin varmistaa äh, se, että, että, että juridinen selvyys voidaan turvata Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja näin ollen lainsäädäntöehdotukset ovat osa äh, tätä varsinaista lainsäädäntömenettelyä. Toisin sanoen elintarviketuotantokosuvat päätökset parlamentissa ja neuvostossa ovat osa tätä kokonaisuutta. Toinen ehdotus liittyy elintarviketuotantoon, eli stand, äh, terveellisen tuotannon standardeihin ja elintarvikkeisiin ja rehuihin. Tämä lainsäädäntö on peräisin vuodelta 2004 ja sehän tunnetaan terveyspakettina ja tämä on eräs keskeisiä tavoitteita koko politiikassa tilalta, tilalta tiskipöydälle. Ja tämä, kos, tämä, tässä, tämä koskee tietenkin Euroopan parlamenttia neuvostoja ja totta kai myös komissiota, joiden täytyy nyt selvittää raportti tästä, tämän kolmen vuoden ajalta, kun se on pantu täytäntöön. Me olemme saaneet kokemuksia vuodesta 2009 lähtien ja tämä tullaan nyt käsittelemään neuvostossa ja Euroopan parlamentissa ja meidän havaintimme valossa ja keskustelun jatkuessa sidosryhmien kanssa me odotammekin ehdotuksia uudistuksesta. Saatuimme tietojen mukaan tämä tullaan esittämään lokakuun aikana ja toivommekin, että tämä uusi ehdotus tulee olemaan yksinkertaisempi ja että se tarjoaa selkeitä etuja ja opastusta, jota pohjalta pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa ja äh, tähtäämään samalla kuluttajasuojan korkeaan tasoon. Kolmas ehdotus, jota me odotamme, jonka odotamme näkemämme kohtapuoliin, on niistä, näistä kunnianhimoisin ja tämä on luonnos uudeksi ja integroiduksi säädökseksi Euroopan unionissa, ja koskee eläinten terveyttä. Että me odotamme vakavia ehdotuksia, jotka sitten sisältävät myös kasvin, kasvi, kasvien terveyteen liittyvää asiaa ja siemenien terveyteen liittyviä asioita. Ja tällä lainsäädännöllä tähtäämme yksinkertaisempaan täytäntöönpanoon yleisten tämän politiikan yleisen soveltamisalan osalta, joka koskee eläinten terveyttä. Ja tässä lähdemme siitä, että ennaltaehkäisy on parempi kuin parantamistoimi. Ja olen kuullut, että on mahdollista, että tässä viipeitä saattaa sattua. Ja tämä tärkeä paketti toimenpiteineen on tulossa vähän myöhemmin. Ja todellakin minä toivon, että, että kun ajattelemme komission äskettäin tekemää työtä, että me näemme eteenpäin menoa myös jo meidän puheenjohtajakaudellemme aikana, jotta kaksi toimielintämme pystyvät sitten lähtemään työhön tämän tekstin osalta. Tästä hyötyisivät sekä eurooppalaiset tuottajat että, että eläinten kasvattajat ja samalla siitä hyötyisi koko elintarvikeketju. Eli loppupeleissä kuluttajat. Tanska puheenjohtajakaudellaan niin esitti, teki ehdotuksia elektronisesta ö, ö, merkinnästä ja vapaaehtoisista pihvituotteiden merkinnästä. Ja tämähän liittyy myös eläinten kuljetukseen. Me puheenjohtajakaudella me haluamme jatkaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa myönteisessä rakentavassa hengessä, jotta pääsisimme yhteiseen päätöksentekoon tässä asiassa. Puheenjohtaja, haluaisin lopuksi varmistaa teille, että Kypros puheenjohtajakaudellaan tulee tekemään kaiken mahdollisen lähimmän kuuden kuukauden aikana jatkaakseen tätä rehellistä vuoropuhelua, avointa vuoropuhelua meidän toimielintemme kesken, koska tämä tulee olemaan vahva pohja jolta voidaan, jolla voidaan rakentaa kunnianhimoinen ja tasapainoinen sopimus tämän, tämän vuoden 2012 toisen vuosipuoliskon aikana. Paljon kiitoksia teidän kiinnostuksestanne ja olen, vasta, olen kernaasti valmis vastaamaan siihen kysymyksiin. Kiitos. Grazie, president. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä Sofoklis. Ohjelma on hyvin kunnianhimoinen se on lähtenyt jo liikkeelle konkreettisiin tuloksiin, kuten alussa sanottiin. Minulle oli ilo, minulla on ilo se, että Kypros painottaa eurooppalaisten eh, normien sopeuttamista Lissabonin sopimuksen. Se on hyvin tärkeä asia, jonka eteen olemme tehneet paljon töitä ja kuten eh, muistamme, sopua ei ole saatu vielä aikaiseksi kolmen puheenjohtajakauden aikana. Toivon, että nyt Kyproksen puheenjohtajakaudella saamme aikaan edistystä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Strasbourgissa viime viikolla äänestettiin täysistunnossa kuudesta ensimmäisestä tekstistä, jotka koskevat sopeutumista Lissabonin sopimukseen. Ja kuten tiedätte, täysistunnon enemmistö, yli 95 prosenttia, siis eh, tuki meidän komiteammekin, äh, meidän valiokuntammekin töitä. Nyt aloitamme keskustelun. Useat kollegat haluavat käyttää puheenvuoron. Albert S. ensiksi. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri, neuvoston puheenjohtaja. Haluan kiittää lämpimästi siitä, että että te tässä valio, olette tullut tänne maatalousvaliokuntaan, niin kun monet kollegat ovat poissa, herra ministeri, niin tämä ei johdu siitä, etteivätkö he olisi kiinnostuneita, vaan tällä viikolla on tarkistuksen jättämisen määräaika meneillään ja monet kollegat, niin kuin havaitsette, monet ovat tässä kirjoittamassa tai allekirjoittamassa tarkistuksia. Minäkin äsken juuri allekirjoitin 75 tarkistusta, jotka koskevat pelkästään toista pilaria. Ja näin ollen näemme, että lainsäädäntöehdotukset komissiosta eivät noin vain mene maatalousvaliokunnan läpi ja parlamentin läpi niin kuin on esitetty. Se on ihan hyvä näin, koska se on parlamentin tehtävä, että komission ehdotukset saavat täällä parannuksia osakseen. Yksi kysymys, herra ministeri. Minä pikkusen hämmästytti ja ärsytti se, että miten kuulin, mitä olen kuullut neuvoston kokouksesta, että Kypros olisi ainoa maa, joka on vahvasti pitänyt hyvänä näitä lainsäädäntöehdotuksia siinä muodossa, kun ne on esitetty, kun muualta taas on, kuul, kritiikkiä ja mi- miten te, on kiinnostaa tietää, että mille, miten te olette nähneet niin positiivisena nämä ehdotukset, koska minusta siellä joukossa on sellaisia äh, ehdotuksia, jotka eivät ole käytännönläheisiä, joita ei voida panna täytäntää sellaisenaan Euroopan tasolla. Mutta siitä huolimatta minä toivotan teille, herra ministeri, ministerille, äh, herra ministeri myös EPP-ryhmän nimissä paljon, äh, paljon menestystä tässä vaikeassa työssä Kuitenkin on kysymys maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2014 jälkeen. Mehän olemme juuri tismalleen siinä tilanteessa, että päätöksiä täytyy tehdä ja minä toivonkin, että me sitten saamme pantua täytäntöön tämän paketin riittävän ajoissa – ja minä tulisin pikkusen myöhässä, enkä tiedä, joko te, josko te käsittelitte tätä puheenvuorossanne jo, mutta halusin kuulla teidän arvioinne vielä siitä, miten te uskotte tai miten te arvioitte sen, että onko maatalouspolitiikan rahoitus vuoden 2014 jälkeen, miten se toteutuu. Ja onnistuuko tämä rahoitus tämän puolivuotiskauden aikana, koska mehän tässä maatalousvaliokunnassa me tulemme neuvottelemaan näistä lainsäädäntöehdotuksista ja tulemme äänestämään niistä, mutta lopullinen päätös, herra ministeri, on mahdollista vasta siinä vaiheessa, kun me tiedämme, että miten Euroopan unionin ja maatalouspolitiikan rahoitus vuoden 2014 jälkeen toteutuu tai minkä näköinen se on. Ja tietenkin poliitikot voivat antaa lupauksia, mutta minä voin antaa yhden lupauksen. Olen Bayerista, Etelä-Saksasta. Minä sanon minun tuottaja äänestäjillenne, että maatalouspolitiikassa vuodesta 2014 lähtien niin kuin 20 prosenttia on vähemmän, niin kuitenkin 30 prosenttia tuli enemmän velvoitteita ja myös 20 prosenttia enemmän byrokratiaa. Ja tällaista maatalouspolitiikkaa parlamentti ei tule hyväksymään. Ja siksi meidän täytyy tiedä, että kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Sen jälkeen voidaan sanoa, että mitä meidän tuottajilta me voidaan edellyttää, koska yksi asia on selvä, herra ministeri, se mitä komissio nyt on ehdottanut myös velvoitteiden osalta, tämä tarkoittaa jo tuottajien kannalta sitä, että, että näitä varoja merkittävästi leikataan ja jos näistä ehdotuksista on tarkoitus pitää kiinni. Täällä puhutaan 7 prosentin kesannoinnista tilakohtaisesti. Tämä tarkoittaa tuottajille huomattavasti enemmän kustannuksia. Nyt jos ajatellaan Euroopan maatalouden kilpailukykyä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että, että sitä ei kuormiteta liikaa byrokratialla. Me kannatamme kaikki kestävää maataloutta, mutta mutta se ei saa johtaa siihen, että tehdään mielettömiä ehdotuksia, jotka johtaisivat siihen, että Euroopassa sitten vaan vaarantuu tämä kilpailukyky. Meidän täytyy muistaa, että miljardi, puoli miljardia ihmistä täytyy ruokkia Euroopassa ja me haluamme olla osa myös globaalia maataloustuotantoa. Ja omalta puoleltani ja ryhmäni puolesta voisi sanoa, että me olemme hyvässä yhteistyössä teidän kanssanne ja yksi teidän edustajanne ihan istuu siellä. Tuolla ylhäällä hän on keskustellut meidän kanssamme jo ja on yhteydessä meihin. Minä odotan kiinnostuksella hyvää yhteistyötä. Bene, grazie. Kiitoksia Albert. Luis Capola Santos, ole hyvä. <clears throat> Também eu, em nome do meu grupo político. Oman poliittisen ryhmäni puolesta haluan myös toivottaa teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi komit- Me Toivotan menestystä kaudellanne. Teidän puheenjohtajakautenne lähtee liikkeelle hyvissä merkeissä. Arvostan kovasti ministerin ilmaisemaa eh, huolta, samoin teknisen tiimin toimintaa viimeisenä kuukausina. Ette halua vain seurata ja toimia yhteistyössä Tanskan kanssa, vaan yritätte myös kuunnella esittelijöiden ja koordinaattoreiden kantoja etukäteen, jo, jotta saadaan aikaan toimintastrategia, josta sovituksi parlamentin kanssa. Olen erittäin tyytyväinen tähän lähestymistapaan ja minä toivon, että parlamentin jäsenet voivat maksaa tämän teille takaisin, tämän poliittisen hyvän tahdon eleen. Mitä tulee teidän painopistealueisinne, puheenjohtajakaudellanne huomaan, että Kypros kaudellaan haluaisi alkaa työn keskittymällä aivan erityisesti niihin asetuksiin, jotka näyttävät vähiten ongelmallisilta, koska mehän tiedämme, että mitä tulee kaikkein hankalimpiin kysymyksiin ja neuvotteluihin, niin pahin jää aina lopuksi. Haluaisin myös jakaa kollegani herra Desin huolen koko rahoituskehyskysymyksestä ja miten rahoitetaan YMPtä. Tässä jakokysymys on erittäin tärkeä. Poliittisesti olisi erittäin myönteistä, jos me onnistuisimme saamaan poliittiseen sopimuksen mahdollisimman sujuvasti kaikkein ristireitaisimmista poliittisista kysymyksistä. Ja tähän vaikeana kysymystä varmasti liittyy tämä jakokysymys. Ja jos tässä voidaan edistyä, niin silloin emme tavallaan sotkisi tai pilaisi, saasuttaisi neuvotteluita muiden kysymysten kohdalla. Ministeri, haluaisin tietää teidän kantanne tästä herkkästä uudelleenjakokysymyksestä. Haluaisin suositella teille sitä, että lisäisitte tämän prioriteettilistallenne niin, että voimme saada hyvän puheenjohtajakauden. Olen varma, että vuoden lopussa sitten olemme täällä onnittelemassa teitä työnne tuloksista ja sitoumuksista. Kiitoksia. Kiitoksia Luis, Michel Anten ja sitten Giovanni Lavia. Michel. Michel. Merci. <clears throat> Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että halusitte kehittää sellaisen ohjelman, josta löytää vahvaa tahtoa viedä loppuun asioita, jotka meille ovat tärkeitä. Tietenkin ennen kuin puhun yhteistä markkinajärjestöstä palata tähän linjauskysymykseen jo monien kuukausien ajan parlamentti on määritellyt linjojamme. Neuvottelijamme ovat osoittaneet erittäin suurta päättäväisyyttä. Kuten puheenjohtaja hetki sitten sanoi, parlamentti on lähes yksimielisesti äänestänyt ensimmäisessä käsittelyssä meidän suuntaviivoistamme. Me voimme nyt vain luottaa teihin, neuvoston puheenjohtaja, jotta viette eteenpäin asiankäsittelyä neuvostossa. Lissabonin sopimuksen puit Lissabonin sopimuksesta johtuen me olemme nyt yhteispäätös lainsäätäjiä ja me haluamme täysin kantaa tämän tehtävämme. Emme halua mitään sivujakkaraa osaksemme. Sitten mitä tulee nähdä tähän yhteisen markkinajärjestelyyn. Viimeisen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen maailma on syvällisesti muuttunut. Jokainen on voinut itse todeta, että Ainoa mark, pelkästään markkinoiden hallinnointi ei riitä varmistamaan toisaalta näkyvyyttä, varmuutta tuottajillemme. Nyt olemme sellaisessa vaiheessa, missä jotkut suuret maat uudelleen määrittelevät maatalouspolitiikkaansa mukaan lukien maa, sellaiset maat, joita eilen eilispäivänä vielä pidettiin kehitysmaiden, nyt ne ovat meidän suoria kilpailijoitamme joillakin markkinaosuuksilla. Jos otetaan esimerkkinä vaikka Brasilia, se on juuri tässä päättänyt lisätä todella huomattavasti budjettiaan, joka käytetään maatalouteen. Jos me taas käännämme katsemme USAhan, niin ei pelkästään nämä viimeiset luvut, joita olemme voineet nähdä, että ylittävät selkeästi summat, joita täällä käytetään. Ja USA on nyt tarkistamassa tukeaan maataloudelle ja toimii varsin myönteisellä tavalla maatalouden suhteen. Olisi todellakin paradoksaalista, jos tässä yhteydessä, tässä tilanteessa unioni hylkäisi maatalouspolitiikassa markkinoiden hallinnon, jossa kuitenkin pyritään tätä kautta suojelemaan viljelijöitä, mutta ja näin perussopimuksenkin halutaan, tavoitteenhan on suojella myös kuluttajia, koska kun kat- ajattelee viimeaikaista hintaheilahtelua ja volatiliteettia, tässä ei maksua yleensä saa välttämättä tästä tuotannosta ja huomaa, että erityisesti kuluttaja ja kaikkein haavoittuvaisemmassa asema jolla on vähiten tuloja. Hän joutuu ensimmäisenä uhriksi näissä hintavaihteluissa, kun ajatellaan vaikka maitokriisiä ja mitä silloin tapahtui. Maitokriisi osittain johtuu hintojen räjähtämisestä joissakin jalostustuotteissa, jotka ovat johtaneet tilanteeseen, että kuluttaja joutuu muuttamaan ähm, ostostottumuksiaan. Mielestäni päättäväisesti täytyy muistuttaa kaikille neuvoston jäsenille, että Eurooppa ei voi yksin ratsastaa tällaisella vanhentuneella politiikalla – se ei enää vastaa tämän päivän tilannetta tätä vuosisataa. Grazie, Michel. Kiitoksia, Michel. Sitten Giovanni Lavia. Myös minunkin puolestani suuri kiitos neuvoston puheenjohtajalle. Ohjelma on hyvin kunnianhimoinen nyt tällä kaudella maatalouden osalta. Minä haluaisin kommentoida muutamaa kohtaa, jotka ovat erittäin tärkeitä meidän työmme kannalta maatalouspolitiikan uudistamisessa. Tämä ei ole suoraan ministerin toimivaltuuksien alainen asia, mutta hän voi varmaan neuvostossa ehkä jotain tehdä tämän asian käsittelyn edistämiseksi monivuotisen rahoituskehyksen osalta erityisesti. Me olemme jo sanoneet komissiolle, että me emme äänestä parlamentissa, jos ei tehdä päätöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Huhuja liikkuu parlamentin ja neuvoston välillä tästä asiasta. Nämä huhut eivät todellakaan ole myönteisiä. Toisaalta Olemme nähneet, että Tanskan puheenjohtajavaltion päätelmät eivät olleet niin myönteisiä edistymisen osalta. Puheenjohtajakaudella vain keskusteltiin asiasta, mutta minkäänlaista neuvottelutulosta ei saatu aikaiseksi, jotta voitaisiin sitten jatkaa lukujen määrittämiseen. Toisaalta sitten taas valtiovarainministerit, heillä on ollut vaikeuksia käsitellä rahoitusta ja talousarviota koskevia asioita, myös monivuotista rahoituskehystä. Tämä on erittäin vaikea aihe, koska näin mahdollisesti vaarannetaan myöskin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuminen. Me tarvitsemme siis suurta panosta tällä osa-alueella, jotta me voimme kohtuullisessa ajassa päästä konkreettiseen lopputulokseen. Toinen asia, johon halusin viitata, on se, jonka otitte esille, eli sopeuttaminen kolmen toimielimen väliset suhteet alustavissa töissä, alustavasti eivät ole ehkä alkaneet niin hyvin. Me emme ole vielä päässeet minkäänlaiseen lopputulokseen asiassa pitkän ajan jälkeen. Puolan puheenjohtajakaudella järjestimme monenlaisia tapaamisia, jotta pääsisimme tulokseen sopeuttamisessa Lissabonin sopimukseen, erityisesti maatalouslainsäädännössä. Tanskan puheenjohtajakaudella sitten taas koko edistyminen pysähtyi, eikä minkäänlaisen lopputuloksen olla päästy tällä on mahdollisesti tärkeitä vaikutuksia maatalouspolitiikan uudistamiseen ja sen hyväksymiseen. Se näkyy myöskin tarkistusten määrässä, jotka koskevat, nämä tarkistukset koskevat erityisesti sopeuttamista Lissabonin sopimukseen. Ne ovat teknisiä tarkistuksia. Meidän täytyy siis ratkaista myöskin nämä sopeuttamisongelmat, jotta voimme uudistaa maatalouspolitiikkaa. Ne olisi pitänyt jo selvittää aikaisemmin, jotta ne olisivat pois pöydältä. Tällä hetkellä valitettavasti olemme jäljessä aikataulusta. Kaikki tarkistukset, joita parlamentti nyt esittää, liittyvät myöskin Lissabonin sopimuksen sopeuttamiseen näiden teknisten tarkistusten lisäksi. No sitten horisontaalinen sääntely. Parlamentti on minun tekemäni mietinnön kautta alkanut tutkia joitakin mahdollisuuksia ja kantoja, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa komission, valiokunnassa ja jäsenten kesken. Olemme huomanneet, että on suuri yksinkertaistamisen tarve ja sen takia suurin osa tarkistuksista koskee juuri yksinkertaistamista, jotta saataisiin tällainen hälytysjärjestelmä, jolla sitten pienennetään sitä riskiä, että maanviljelijälle koituu sanktioita tahattomasta toiminnasta. Sitten myöskin mitä tulee sanktioiden suhteellisuuteen, meidän äh, tahtomme on tullut esille vahvasti valiokunnassa ja me haluaisimme, että sanktioita ei sovellettaisi silloin, jos virhe johtuu maanviljelijän tahattomasta toimista, toiminnasta. Me haluamme erottaa toisistamme ne virheet, jotka ovat tahattomia tai sitten tahallisia – Äh, tahattomat virheet saattavat johtua siitä, että maanviljelijä ei tunne riittävästi eurooppalaista lainsäädäntöä. Tietysti jos on tahallista hu- huijausta, niin tahallisia virheitä, niin niitä täytyy tietysti käsitellä ihan eri tavalla. Nämä olivat ne asiat, jo- joihin halusin kiinnittää huomioon, ja minä toivoisin, että neuvosto ja neuvoston puheenjohtajavaltio voisi, voisivat tukea tätä, näitä asioita tulevina kuukausina. Niin. Kiitoksia Giovanni. Nyt kolme esittelijää ja kolme koordinaattoria ovat käyttäneet puheenvuoron. Nyt sitten aloitan keskustelun. Nyt annan ke- mm, puheenvuoron komissioedustajalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle, ministerille hänen tämän päivän esityksestään. Olen täysin samalla linjalla, mitä EPPn koordinaattori Albert Des sanoi. Me haluamme vahvan yhteisen maatalouspolitiikan, joka on vähemmän, demokra- äh, anteeksi, vähemmän byrokraattinen, <laughs> jotta, siis, jotta voidaan vähentää sitä byrokratiaa. Θέσετε τις βάσεις για να... Niin, te voitte varmasti ottaa nämä ensimmäiset askeleet tällä tiellä, niin että tulevaisuudessa saamme sellaisen YMPn, joka on tällainen suoraviivainen, helppo toteuttaa. Olen samaa mieltä, mitä tässä äsken sanottiin sopeuttamiskysymyksistä. Nyt on kulunut 18 kuukautta, kun näitä instituutionaalisia kysymyksiä on käsitelty. Ja sopeuttamisessa ei ole kysymys vain toimielinten välisestä yhteistyöstä. se liittyy yleiseen toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jotta voimme saada aikaan sopimuksia kahden toimijoiden välillä. Herra Dantin puhui ulkoisesta puolesta YMPC. Se on erittäin tärkeä alue myös, tärkeä ulottuvuus. Mutta lisäisin vielä jotakin. Eilen illastin Ilallisten varapuheenmiehen kanssa USAsta, anteeksi, Uudesta-Seelannista. Ja huomasin tässä keskustelussamme, että mitä tulee suuriin vientituotteisiin, niin ihan ykkösenä on viini. Ja mitä tulee sitten Uuteen Seelantiin, joka on erittäin ystävällinen kumppanimaa, niin oikeastaan ei pysty siellä tilaamaankaan eurooppalaista viiniä ravintoloissa. En nyt halua tätä liikaa korostaa minun omat näkemykseni tästä maasta, mutta vieläkin ulkoisella rintamalla on tehtävä. Mitä tulee sitten näihin nouseviin talouksiin, ne pyrkivät myös vaikuttamaan maatalousmarkkinoilla. Ei ole kyse vain Euroopasta, jonka pitää tehdä myönnytyksiä maatalouskysymyksissä. Voin, panna, voin todeta puheenjohtaja, että maatalousvaliokunnassa me todellakin aloimme kouluttautua jo pitkän aikaa ennen kuin Kyproksen kausi varsinaisesti alkoi. Ministeri puhui jatkuvuudesta Tanskan puheenjohtajakauden ja nyt Ky- Kyproksen kauden välillä. Ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia, jatkuvuus puheenjohtajan maiden välillä, jos me haluamme saada aikaan kunnollista asioiden hoitoa ja tuloksia. Sitten vielä yksi asia, joka on nyt vahvistunut. Selkeästi tässä on kyseessä puheenjohtajakausi, joka haluaa todellista yhteistyötä demokraattisen legitiimiyden hengessä ja minä uskon tähän asiaan erittäin vaka- vahvasti. Uskon, että kunnioitus toimielinten välillä on tärkeä. Ei pidä unohtaa todellakaan, että parlamentti on yhteislainsäädäntäjä, lainsäätäjä. Ja tämä tulee vahvistamaan myös teidän mahdollisuuksianne maatalousneuvoston kokouksissa. parlamentti antaa oman kantansa eri asioista ja parlamentti varmasti tulee olemaan teille liittolainen. Näin voimme vaikuttaa teidän kautenne onnistumiseen. Ja tällä tavalla asia pitäisi nähdä eikä toisella tavalla. Ja olen varma, että puhun nyt kaikkien valiokunnan jäsenten nimissä, kun sanon, että näiden kuuden kuukauden aikana me olemme täysin teidän puhelintakautelemme takana, osoitamme solidaarisuutta ja toimimme yhteisen maatalouspolitiikan puolesta ja näin voimme palvella yhteistä hyvää ja minä toivon, toivon teille suurta menestystä kaudellanne. Grazie. Kiitoksia. Vastaanko se nyt Maria McGuinness ja Agnew? Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, siitä tähän on tullut esittelemään ohjelmaa, mitä tulee YMP-uudistukseen, niin minä tuen sitä, mitä aikaisemmat kollegat ovat sanoneet, joten en puhu siitä sen enempää. Mutta sitten haluaisin puhua talousarviosta. Meidän mielestämme, kun maanviljelijät ymmärtävät, että vaadimme heiltä enemmän yhteisen maatalouspolitiikan alueella, erityisesti viherryttämisen alalla, niin silloin maanviljelijät eivät välttämättä suhtaudu niin rauhallisesti näihin muutoksiin. Tällä hetkellä hinnat ovat suurin piirtein pysyneet vakaana, mitä tulee maitoon, mutta nämä muutokset tulevat vaikuttamaan vaan viljelijöiden tuloihin ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Sen takia minä pyytäisinkin teitä neuvostossa käsittelemään näitä asioita ja ottamaan maatalouden, maatalousbudjetin huomioon. Myös muut globaalit, on tutkittu sitä, kuinka muut globaalit toimijat näkivät maatalouden ja nämä muutokset. Minä odotan innolla yhteistyötä maatalouspolitiikan yksityiskohtien osalta. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon kahteen muuten asiaan. Eläinten hyvinvointi tai eläinten terveys. Tämä koskettaa maanviljelijöitä. Aina kun maataloutta uudistetaan, niin eläinten terveys vaikuttaa tila, tiloihin merkittävästi. Ja minä haluaisin ottaa esille myöskin eläinten rehutoimitukset. Se koskettaa, tai se liittyy myöskin OMG-tuotteisiin ja muihin vastaaviin asioihin, kun Kiina ja muut toimijat ostavat mielellään sojaproteiinirehua ja eivät ole huolissaan samoista asioista kuin Euroopassa, niin tämä vaikuttaa kyllä soijan saantiin ja kustannuksiin myöskin. Tämä on asia, joka on, ähm, ulottuu myös maatalouden ulkopuolelle haluaisin, että olette siitä tietoinen. No sitten mitä tulee lampaiden sähköisiin merkintöihin, niin siinä haluaisin myöskin otettavan huomioon. Nämä kaksi asiaa haluaisin liittää liittää ohjelmaanne. Ehkä voitte omalla osamassa asemassanne vaikuttaa näihin asioihin. Odotan innolla yhteistyötä. Eh, puheenjohtajalla on aina vaikea eh, paikka, koska kaikki haluavat hyötyä työstänne ja aikaa ei ole paljon. Toivotan teille onnea, toivon, että voitte, tai uskon, että voitte saavuttaa paljon ja toivon, että saavutatte paljon. Jos uudistus ei etene seuraavan kuuden kuukauden aikana, niin emme ehkä sitten välttämättä saa koskaan uutta YMPtä aikaiseksi ajoissa. Se voi johtaa uusiin ongelmiin. Kiitos. Kiitos, Marriott Agnew. Sikirieski. sen jälkeen. Thank, you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja silloin kun mut valittiin 2009, niin siitä lähtien on kerrottu, että nyt on niin erilaista herra Agnew, meppeillä on yhteispäätösoikeus, he ovat nyt todella tärkeitä toimijoita. Kuitenkin täällä me tänään istumme ensimmäisessä kokouksessamme uuden Kyproksen neuvoston puheenjohtajan kanssa maatalousneuvostosta. Ja lasken, että täällä on kahdeksan meppiä paikalla. Ja kun katsotaan komission neuvoston läsnäoloa, niin olen kyllä hämmästynyt. Tiedän, että ehkä heillä on jotain tarkistushommia, mutta olisivat kyllä voineet tehdä tämän tauon aikana, joka meillä tänään oli. Jopa vihreät ovat poissa ja tämä taitaa olla ihan ensimmäinen kerta, kun on tällainen tärkeä tapaus eikä ketään vihreitä ole paikalla. Joten älkää nyt ottako henkilökohtaisesti seuraava kommentti, niin herra Aletraris, hyvä arvoisa ministeri, olette tämän kuullut minun sanomana aikaisemminkin, mutta tunnen suuria varauksia tällaisesta, että näin pieni maa Välimeren Välimereltä saa vastuun siitä, että johtaa maatalouspolitiikan uudistusta, joka koskee 27 jäsenvaltiota. En usko, että Kyprokse, Kypros kärsii mistään ääri-ilmasto-olosuhteista, pakkasista ja muista hyvä kuitenkin vertaa eteenpäin. Teillä on tämä haaste, tota, tämä haaste vastaan ehkä olenkin väärässä, mutta niin kuin Rova McKinney sanoi, tämä, tässä on toinenkin haaste. Tanskalaisilla oli kuusi kuukautta aikaa. Meillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia, eihän, mitä tulee puheenjohtajakausiin. Ne, jotka saavat ensimmäisen puoliskon, saavat kuusi kuukautta, ne, jotka saavat toisen jakson, ne oikeastaan saavat paljon vähemmän aikaa. Tanska jäi jäl- jälkeen aikataulusta. Teidän pitää nyt tehdä kolminkertaisella vauhdilla asioita, että asiat etenevät. Tämä on vielä uusi haaste tähän kaiken lisäksi teille. Haluaisin mainita pääasiassa ongelmia, jotka liittyvät tähän viherryttämiskysymykseen tai ehdotuksiin. Kuten tiedätte, nämä, liittyvät, nämä jaetaan kolmeen osaan, ympäristökysymyksiin, lajikkeiden monimuotoisuuteen, pysyvään laiduntamiseen. Vaikkakin minä puhun, ja tämä, tämä menee nettiin, ja puhun komissaarille, tai olen puhunut komissaarille, ja hän vastasi, että tuntuu, että tämä ei kuitenkaan näkyvän missään kirjallisessa ja minä ehdotin kuitenkin komission jäsenelle, että ympäristösuunnitelmat pitäisi ottaa mukaan ympäristö alueisiin. Ja hän oli tässä samaa mieltä videolla, mutta minun on sanottu, että ok, mutta emme ole nähneet mitään mustaa valkoisella. Nyt haluaisin nähdä sitten mustaa valkoisella jatkossa. Mitä tulee näihin ympäristökysymyksiin, totuutta on, että kulutta, äh, äh, hinnat kehittyvät nopeasti ja EUn reaktio tuntuu olevan se, että otetaan maata pois viljelystä ja sehän on mieletöntä. niin tässä oli kysymys siis luonnonhoitoalueesta, niin kollegani on saanut aikaan jonkinlaisen kompromissin, joka ja joskus täytyy sitten valita vähimmän, vähiten huono vaihtoehto. Herra Kapule Santos on sanonut, miksi proteiinilajikkeet, joita on varsin vähän tarjolla EU-ssa, miksi sitä ei voida viljellä näillä alueilla? Eikä tämä ole huono asia, huono ehdotus. Mutta mietin vain, miten VT, VTO tähän reagoisi, maailman kauppajärjestö, koska tässä nyt ollaan mielenkiintoisella vesillä. Nämä viljelijät, ei heitä ole lahjottu kasvat, tai meitä ei lahjota kasvattamaan proteiinikasvikkeita, vaan meidät kiristetään tähän, koska se on ainoa, mitä voimme näillä mailla viljellä. Ja tämä on todellakin ihan tuntematonta aluetta. Ja sen tämä on jonkinlaista kiristystä minun nähdäkseni. Mitä tulee lajikkeiden monimuotoisuuteen ja mm, lajikkeiden lisäämiseen, tämä on iso ongelma isolle britannialle Tämä on todella haitallista toimintaa. Meille kerrotaan, että jos on yli kahdeksan akrin, akkerin tiloja, niin siellä pitää vaihtaa lajikkeita. Tämä on aivan mieletöntä, kun ajatellaan näitä pieniä tiloja, joita esimerkiksi vuoktaan he haluavat viljellä esimerkiksi vehnää tai ohraa yhtenä vuotena. Silti saatte valtavasti monimuotoisuutta ja värikkyyttä maaseudulla, mutta aikaa kuitenkin säästyy sieltä. tämä on paljon tehokkaampaa toimintaa tällä tavalla, mitä tulee sitten pysyviin laidunmaihin. Mitä ihmiset, britit oikein tekevät? Eivät he halua. He haluavat joustaa ja on parempi sitten öö, kyntää tämä maa jo tässä vaiheessa. Toivottavasti voitte todellakin tarkastella huolella näitä kolmea asiaa, koska näin ei saada niitä tuloksia, joita kuitenkin haluttaisiin saada. Haluaisin tässä vielä tukea Rova McKinseyä, joka on Irlannista, hän puhui äh, lampaiden merkinnästä. Tämä järjestelmä iskee meihin erittäin kovalla tavalla Iranissa ja Isossa Britanniassa, ja tämä ei todellakaan toimi. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Anju. Tarkistuksiin liittyvän ongelman lisäksi on myös käynnissä myöskin maito, maidon tuottajien mielenosoitus ja monet jäsenet ovat siellä mielenosoituksessa. Äh, varapuheenjohtaja Sikeri Eski seuraavaksi. Wasza przypada na trudny Alex. Puheenjohtaja, teillä on hyvin kiinnostava jakso edessänne unionin kannalta. Paljon tapahtuu tällä sektorilla, pitää paikkansa, mutta se antaa teille mahdollisuuden jättää Eskon puumerkkinä näihin toimiin. Mitä me odotamme? No, ensinnäkin minun mielestäni me tarvitsemme normaalisuuden henkeä näihin uudistushankkeisiin tuottajien ja kuluttajien eduksi. Aloitakin talousarviolla. Ei pidä paikkaansa, että meillä on sama taso varoja budjetissa. 15 vanhassa, ikivanhassa osavaltiossa tuki täytyy rajata jotta me voimme tukea uusia jäsenvaltioiden tuottajia ja viljelijöitä. Mutta näin on ilmoitettu riittymisehdoissa. tuottajat kuitenkin sanovat, että meillä ei ole vakaata budjettia ja sama taso ei ole olemassa niin kuin aikaisemmin, mutta meille ei anneta enemmän, ellei oteta toiselta pois. Nämä eivät olleet kovinkaan merkittäviä summia. Summat eivät olleet riittäviä, jotta uusien jäsenvaltioiden odotuksiin oltaisiin voitu vastata. Samaan aikaan täytyy ottaa lisää varoja näiltä ikivanhoilta jäsenvaltioilta. Ja meillä on liian paljon sitoumuksia, jotka on osoitettu tuottajille – on myös ilmastonmuutos, joka asettaa lisää odotuksia. Me kulutamme siis enemmän aikaa näihin sektoreihin, silloin kun me puhumme yhteisen maatalouspolitiikan muutoksesta, kuin että käyttäisimme sitä aikaa elintarviketurvallisuuteen tai tuottajien tulotasoon. Me olemme oikeastaan unohtaneet koko tuottajien tulotason. Tämä on <clears throat> tehnyt meidän maataloudesta vähemmän kilpailukykyisen. Ja siitä syystä meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin ulkosuhteisiimme, koska me olemme tehneet myös myönnytyksiä meidän ulkosuhteissamme. Ja kustannukset sälytetään tuottajien hartioille. Pyytäisinkin puheenjohtajamaata selvittämään pari asiaa. Ensinnäkin nämä heikoin menevät alueet meidän täytyisi näihin meidän täytyy mahdollistaa tuottajille, että he pärjäävät, että he pystyvät jatkamaan toimintaansa myös näillä heikommin menevillä alueilla. Ja toiseksi viittaisi näihin alueisiin, jossa meillä on liian paljon väkeä, jotka on väkeä töissä maatalouden piirissä. Ja tämä taas johtuu siitä, että meillä on liikaa työvoimaa siellä, koska maatalous usein ylläpitää hyvin suurta määrää työvoimaa, eli se on hyvin työvoimavaltainen. Ja sitten vielä yksi kommentti, joka koskee erittäin hyviä suhteita neuvostoon ja komissioon, eli kaikkien kolmen toimielinten välillä, jotka ovat yhteistyössä. Ja Ystäväni on tuottaja, joka on niin kiinnostunut EU-sta, mutta hän sanoi, että haluaisi olla enemmän tekemissä tuottajien hyvinvoinnin kanssa, että yhtä paljon kuin kun kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin. Ja tämä osoittaa, millä tulotasolla tuottajat ovat EU-ssa. Bene, grazie. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja Sikerieski, nyt Alves, viimeinen puheenvuoro ja sitten ministeri voi vastata. Signor ministro, ja presidencia Cipriota. Tervetuloa herra ministeri ja kiitoksia teidän päättäväisyydestä, jota juuri äsken osoititte. Te haluatte ottaa mukaan tämä POSEI-kysymyksen ja syrjäisimmät alueet ohjelman mukaan. Tässä liitetään yhteinen maatalouspolitiikka erityisiin vaatimuksiin, joita näillä syrjäisimmillä alueilla on. Ja nyt haluaisin korostaa paria asiaa. Ensimmäinen liittyy täsmällisesti vaikutuksen, joka kauppasopimuksesta syntyy joita on tehty banaanialalla. Miten se vaikuttaa latinalaisen Amerikan tuottajamaihin? Ja minä osallistun itse tässä asiassa trilogiin ja on tullut esille tarve korvata näille tuottajille sitten toinenkin tärkeä kysymys, joka on sen esille trilogista. Tämä liittyy siihen, miten ohjelmasta saadaan tehokkaampi. Siinä täytyy olla vaikutusarviointi mukana vaikutusarviointi pitää tehdä etukäteen, kun tehdään tällaisia kauppasopimuksia tai saadaan radikaaleja muutoksia eurooppalaisissa toiminnoissa, joka sitten vaikuttaa tuotantoon näillä alueilla, joten me tarvitsemme tällaisia vaikutusarviointeja, joiden tehtävänä on säilyttää ohjelmat niin hyvin, että otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden tarpeet ja säilytetään tuotanto niillä alueilla. Se on välttämätöntä ja se on auttanut alueitamme jatkamaan viljelytoimintaa ja vielä ihan yksi loppukommentti, ministeri. Kyproksen puheenjohtajakausi tässä tilanteessa saa eteensä kiistata varsin herkän tilanteen ja tulee olemaan vaikeita kysymyksiä, mitä tulee esimerkiksi meijerituotteisiin. Meillä on liikatuotantoa, joka tällä hetkellä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa tuotantokustannukset, jotka ovat erittäin korkeat, rakenteellisesti korkeita kustannuksia, niin yl- ylijäämä tuotanto sitten johtaa alhaiseen myyntihintaan. Ja tämä taas johtaa lähes epätoivoon maaseudulla, koska viljelijät eivät voi enää pärjätä kovinkaan pitkään, kun tuotantohinnat ovat näin korkeita ja myyntihinta niin alhaalla. Erityisesti jatkuvasti näyttää puuttuvan aktiivisempaa osallistumista miten jaetaan tätä lisäarvoa kautta koko meijeriketjun. Lisäarvo löytyy täältä ketjun yläpäästä, eikä viljelijä tästä juurikaan hyödy. Haluaisin tätä korostaa. Toivotan kuitenkin menestystä teidän kaudellanne. Kiitoksia. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia kollega Alves. Kiitokset kaikille kollegoille. Ja nyt puheenvuoro sitten takaisin vielä Sofoklis Aletraarisille. Hän voi vastata kollegoiden kysymyksiin. Kiitoksia. Kaikkea hyvää puheenjohtajakaudelle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Kypros pitää hyvänä komission ehdotuksia, koska ne edustavat hyvää pohjaa niille keskusteluille ja neuvotteluille, joita tullaan käymään, jotka nyt, joita nyt jatketaan. Ja ne edustavat rehellistä yritystä saada ratkaisuja aikaan näihin haasteisiin. Kypros puheenjohtajamaana tulee olemaan läheisessä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa sen varmistamiseksi, että, että sopimukset ovat sopusoinnossa niiden odotusten kanssa, joita kansalaisilla on. Aivan erityisesti, herra puheenjohtaja, halusin painottaa sitä, miten tärkeänä me pidämme yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan vähentämistä, joka on tullut täällä aivan oikein esille, että me odotamme enemmän tuottajilta, mutta, mutta samalla me alistamme heidät suurempaan byrokratiaan nyt talousarviosta. Me uskomme, että tasapainoinen talousarvio on tarpeen, joka, joka tarkoittaa varojen oikeaa allokointia, tai allokointia jäsenvaltioiden välillä ja tästä toisesta jäsenvaltioiden sisällä. Tämä on erityisen tärkeää ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Meidän aikomuksemme on tutkia kaikkia vaihtoehtoja joita käytettävissä on. Tähän on yleisessä hyvin tiedossa, että budjetin allokointi on, on osa niitä keskusteluja, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja kun puhutaan rahojen allokoinnista, niin se tulee olemaan keskeinen aihe näissä neuvotteluissa. Vaikkakin joitakin, vaikkakin joitakin lipsumista on tapahtunut aikataulussa – nyt neuvoston tasolla siellä maataloudesta vastaavat elimet eivät ole vielä keskustelleet varojen allokoinnista. Ja siellä odotetaankin sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja äh, maatalous, yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 2014 jälkeen. Ja me Tiedämme äh, nämä ehdotukset, joita esittelijä Luis Kampas on tehnyt ja on halumalla yhteistyössä teidän kanssanne ja hänen kanssaan ja valiokuntanne puheenjohtajan kanssa. Ja tämä taas puolestaan auttaa meitä näiden neuvottelujen jatkossa. Äh, fakta kuitenkin on, ja siitä ei ole epäilystäkään, että Euroopan unioni on yksi suurimpia toimijoita ma- maailman äh, kauppa-areenalla. Ja totta kai me vaikutamme asioihin ja, ja myös tietenkin kehitys, tapahtunut kehitys vaikuttaa niin ikään ö, näihin asioihin. Ja kaikki me haluamme olla yhteistyössä, jotta voitaisiin ryhtyä tarvittaviin toimiin markkinoiden vakauttamiseksi ja jotta me pystyisimme hoitamaan kaikki mahdolliset kriisit, jotka, joita saattaa syntyä. Meidän tulee tehdä rakentavaa työtä ja meidän täytyy olla myös aggressiivisia toimissamme, kun puhutaan EUn eduista. Me emme saa altistua protektionismin houkutuksille, mutta jos me aiomme olla realistisia ja samaan aikaan innovatiivisia, niin meidän pitää selvittää niitä etuja, mitä meillä on meidän, mitä etuja me saamme aikaan meidän politiikassa, maataloudessa, niin kuin täällä joku sanoi, herra puheenjohtaja, täällä oikeastaan tuli kommentti näistä, tästä neuvottelupaketista ja sen avaamisesta. Kyllä me ymmärrämme, että neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat sellaisia, että ne vaikuttavat kehitykseen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Ja meidän aikomuksemme onkin olla tiivissä yhteistyössä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Me olemme, seuraamme tiiviisti tilanteen kehitystä, ja, joten me pystymme sitten tarvittaessa voittamaan nämä lipsumiset aikataulut, aikatauluissa. Ja yleisesti on tiedossa, että silloin kun puhutaan neuvottelupaketista, monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Osa tätä on, on yksittäisten alueiden lukumäärä, jotka kuuluvat yhteisiin maatalouspolitiikkaan. Ja, ja se taas liittyy budjetin laajojiin linjauksiin. Ja voi vakuuttaa valiokunnalle, että Kypros puheenjohtajamaana tulee kunnioittamaan kirjaimellisesti toimielinten välistä kehystä, joita on, joita on, joka on saatu aikaan näissä keskusteluissa ja jo, jo, jo, joiden myötä tähdetään näihin päätöksiin. Mitä taas tulee horisontaalisiin asetuksiin ja säädöksiin on yleisesti tiedossa, että Tanskan puheenjohtajakaudella neuvosto ryhtyi syvällisiin teknisiin analyyseihin näiden ohdotusten osalta. Ja jaettu vastuu eri säädösten delegoitujen säädösten ja säädösten osalta on keskeinen asia. Ja Kypros puheenjohtajamaana tulee jatkamaan tätä yhteistyötä niin teknisellä kuin poliittisellakin tasolla. Eli tarkoituksemme on päästä yleiseen konseptiin neuvoston tasolla marraskuuhun tai joulukuuhun mennessä tänä vuonna. Useatkin jäsenet, jäsenet ovat täällä maininneet Euroopan parlamentin roolin Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja hyvät puheenjohtaja, hyvät arvoisat jäsenet, Euroopan parlamentin rooli on ei ole missään tapauksessa millään muotoa kosmeettinen. Parlamentilla on hyvin tärkeä, tärkeä rooli. Me täysin hyväksymme tämän järkiperäisyyden yhteisväitösmenettelyssä, jotka parlamentille näissä otsakkeissa on suotu. Ja nämä päätökset, joita on tehty ja niin niissä ja joita tullaan tekemään, niin niissä otetaan huomioon tämä ja me hyväksymme täysin Euroopan parlamentin toiminnan tässä prosessissa. Uudet rahoituskehykset kehykset, tulevat vaikuttamaan yhteisen maatalouspolitiikan talousarvioon ja tulee, tulee vaikuttamaan myös siihen tähän maatalouspolitiikkaan sovittaviin säädöksiin. Ja tietenkin ennen kuin monivuotinen rahoituskehys saadaan ratkaistua, niin siinä on, ennen sitä tulee olemaan vaikeaa päästä eteenpäin maatalouspolitiikan uudistamisessa. Kypros puheenjohtajamaana joutuu sopeuttamaan omat ennusteensa tämän mukaisesti. Mutta me emme kannata mitään budjetin vähentämistä maatalouspolitiikan osalta, jos Eurooppa-neuvosto päätyy siihen johtopäätökseen, että että Euroopan unionin rahavarat uudella ohjelmajaksolla 2014-2020, jos niitä pitää leikata oleellisesti, niin silloin Kypros puheenjohtajamaana tulee etsimään, ja on tehnytkin jo niin, ainakin maatalouspolitiikan osalta sitten budjettiratkaisuja. Meidän täytyy olla osa neuvotteluja keskeisten sidosryhmien kanssa tästä mitä taas tulee maatalouspolitiikan vihertämiseen. Tanska puheenjohtajamaana äh, sitou, äh, omisti paljon aikaa äh, näille tästä vihertämisestä käytäviin keskusteluihin, ja Euroopan parlamentti on esittänyt useitakin alustavia ehdotuksia. Kypros puheenjohtajamaana tunnustaa näiden, näiden asioiden merkityksen ja tärkeyden – ja saattaa olla mahdollista, että tämä, kytkeytyy, tämä kytketään myös budjettiasioihin ja kaikkihan eh, tietävät, että näin eh, nämä liittyvät yhteen. Ja jossakin vaiheessa me aiomme palata tähän asiaan. Emmekä me epäröi esittää uusia ajatuksia ja uusia ehdotuksia, jotka liittyvät sitten Euroopan parlamentin asemaan ja kantoihin. Samanaikaisesti haluan painottaa sitä tosiseikkaa, että komissio toukokuun ehdotuksineen on osoittanut sovi, sope, sovinnollista henkeä ja vastuullista henkeä, eikä ole epäilystäkään siitä, puheenjohtaja ja, ja ja herrat, etteikö yhteistyön henki olisi mahdollista johtaa, etteikö se olisi sellainen, että, että se johtaa, voi johtaa tuloksiin. Ja entäs sitten näistä syrjäalueista, äärimmäistä reuna-alueista. Äärimmäiset reuna-alueet, tältä osin me ymmärrämme tämän kokonaisuuden maatalouspoliittisen ulottuvuuden. Näin ollen me voimme puuttua näihin aika ainutkertaisiin vaikeuksiin, joita, joita liittyy näihin syrjäseutuihin, äärimmäisiin syrjäseutuihin. Ja täällä mainittiinkin, tässä puhuttiinkin tästä ja, ja se oli aivan oikea kommentti. Ja sitten kysymys horisontaalisista ehdotuksista. Ja se saattaa onnistuakin. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä – vuoden loppuun mennessä siten, että saadaan aikaan alustava sopimus. Tulevaisuudessa työ jatkuu näiden, näiden maatalousvaliokunnan tekemien tarkistusten parissa. Ja samanaikaisesti meillä on tapaamisia ja kokouksia jäsenvaltioiden asiantuntijaedustajien kanssa niin, että lopputulema saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja täytäntöpanokelpoiseksi. Ja puheenjohtajahan puhui tässä, tästä kriisistä tällä sektorilla ja kerroitte, että täällä on ihmisiä osoituksessa tämän rakennuksen ulkopuolella. Neuvosto kyllä seuraa tarkkaan tätä maitomarkkinoiden kehitystä ja maitotuotteiden tilanteen kehitystä. Tämä oli viime neuvoston kokouksen esityslistalla Luxemburgissa ja komissaari Cholos on ryhtynyt on ryhtynyt informoimaan, aikoo informoida ministeriä ensi viikolla äh, silloin, kun neuvoston kokous pidetään ja mitä taas tulee koko tilanteeseen ja toimenpiteeseen, joita, joista niin komissio äh, pitää neuvoa tämän asian äh, selvittämiseksi, niin uskomme, että Euroopan unioni, sen Euroopan unionin täytyy aina pystyä vastaamaan, reagoimaan oikea-aikaisesti. Ja totta kai meillä, meillä on kaikki tarvittavat välineet käytössämme, jotta me pystyisimme puuttumaan tämän tyyppisiin tilanteisiin. Aivan erityisesti silloin, kun on kysymys näin laajasta ja tärkeästä asiasta kuin maitosektori. Kuten tiedätte, komissio on esittänyt lisätoimia markkinoiden elvyttämiseksi. Olemme nähneet, että hinnoissa on tapahtunut äkillisiä muutoksia. Se taas voi aiheuttaa luottamuksen häviötä, hävikkiä kuluttajien keskuudessa. Ja tämä asia viedään eteenpäin ensi viikon maanantaina silloin, kun ministerit kokoontuvat Kyproksen puheenjohtajuudella – Kypros puheenjohtajamaana on priorisoinut tämän asian ja haluaa viedä tätä asiaa eteenpäin osana integroitua toimenpideohjelmaa, jolla saadaan markkinat vakautettua ja jotta kriisiin voidaan, voidaan puuttua. Ja me jatkamme kyllä työtä ja ponnisteluja tällä sektorilla. Sitten Ragnion esittämät kysymykset. Luulenpa, että haluan puuttua tähän teidän kysymykseen. Niin totta, minä ymmärrän ja hyväksyn sen, että Kypros on pieni valtio ja sillä on rajalliset resurssit. Ja se jakaa, se kantaa merkittävää vastuuta, mutta herra Engel, me uskomme, että, että tällä, tällä liike-elämän henkisellä lähestymistavalla ja meidän päättäväisyydellä me uskomme, että me pystymme vastaamaan näihin vaikeisiin haasteisiin – Kiitoksia. Bene. Grazie Sofoklis, Kiitoksia Sofoklis, kiitos kaikille kollegoille. Valiokunnan kokous on päättynyt. Me tapaamme seuraavassa kokouksessa 3. syyskuuta iltapäivällä kello 15. Toivotan kaikille hyvää lomaa ja hyviä työn iloa tarkistusten parissa. Kiitoksia.